Annelise Dodds piti korvata äänten laskijana. Eli nyt täytyy valita sitten uusi ääntenlaskija Dodsin tilalle. Frau Lara Komi, Lara komi. Comi. Kiitoksia edustaja Komi. Meine Damen und Herren, wir kommen nun zum vierten. Hyvät naiset herrat, nyt siis neljäs äänestyskierros. Muistutan vielä, että artiklan 60 kohdan 1 mukaan neljännellä äänestyskierroksella on mukana vain kaksi ehdokasta, jotka saivat eniten ääniä kolmannella äänestyskierroksella, eli Pitella ja Tajani. Pyydän nyt, että että jäsenille jaetaan äänestyslipukkeet ja kirjekuoret. Ja äänten laskijat voivat mennä paikoilleen, eli komi voi mennä tuolle Dodsin entiselle paikalle kirjaimet eestä g eli numero kolme tuolla ylhäällä. Ja te äänestätte sitten viimeiseksi. Eli menkää ihan rauhassa paikallanne. Högmark missä hän nyt taas luuraa? Ai missä? Niin, Högmark. No niin, hyvät naiset ja herrat. Ovatko kaikki ääntelaskijat paikoillaan? Eli äänestys alkaa. Meine Damen und Herren, haben alle Abgeordneten ihre Stimme abgegeben? Hyvät naiset ja herrat, ovatko kaikki äänestäneet? Eivät ole. Ich frage noch einmal. Siis kysyn vielä kerran. Ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Haluaisiko joku vielä äänestää?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 Siis viimeisen kerran ovatko kaikki äänestäneet? Näin ollen äänestys päättyy. Pyytäisin, että äänen ääntenlasket menevät saliin R1.1. Ja kun kellot soivat, niin sitten jatkamme istuntoa ja se näkyy myöskin tuolla kuvaruuduilla. Ja yhdeksältä varttia yli yhdeksän Suurin piirtein silloin saamme tuloksen ja keskeytämme istunnon siihen saakka. Thank you.